Îi rugăm pe colegii care vor să plece să plece în liniște. No niin, eh, poistukaa hiljaa salista ne, jotka eivät halua tänne jäädä. Me aloitamme nyt äänestyssä selitykset. Ennen sitä haluaisin kertoa teille, että aloitamme niillä äänestysselityksillä, mitä ei eilen ehditty kuulla. Ja sitten me jatkamme tämän päiväisillä äänestyssillä selityksillä. Ja olen saanut myös muita äänestysselityspyyntöjä, mutta me emme voi jatkaa kello kahta kauempaa, joten meillä on yksi tunti aikaa. Jos sitten jää ylitse sellaisia suullisia äänestyselityksiä, joita ei edetä äh, tehdä, niin ne annetaan kirjallisena. Nina Gill ensin, yksi minuutti. No, nu este nici domnul Polciak, doamna Morvai. Hän ei ole paikalla, Polciak ei ole paikalla. Morvai, edustaja Morvai. Yksi minuutti. Mike, Mike. Mike. Děkuji, pane předsedo. Thank you, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puhemies. Domnul Polčák, un minut. Polčák, yksi minuutti. You may proceed. Jó, de itt ez van, látod, hogy eh, erről, erről. Uh, excuse me. After, uh, after, do, domnul yes. Polčák nu era în sală. Koska Polčák uh, ei ollut paikalla, kun aluksi annoin puheenvuoron, mutta hän on nyt tullut paikalle, joten hänellä on ensin puheenvuoro. Ja te puhutte sitten Polchakin jälkeen. No, thank you, Mr. Chair. Uh... Kiitoksia puhemies. Mielelläni äänestin kuuden kohesiopoliittisen mietinnön puolesta, koska minun mielestäni siinä reagoidaan varsin hyvin kaikkein tärkeisiin kysymyksiin. Kohesiopolitiikkaan me pitäisi keskittyä siihen, että autetaan heikompia alueita, erityisesti niitä, jotka ovat taloudellisesti jäljessä jollakin tavalla. Ja tämä näkyy taloudellisissa indikaattoreissa. Samoin keskitytään alueisiin, jotka tukea me tarvitsemat. Se on ihan pakko toiminta. Pitäisi keskittyä myös siihen, että tuetaan ydinalueita, joilla on paljon väestöä, mutta myös muut alueet pitää ottaa huomioon, jotka tarvitsevat tukea. Mitä tulee tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan ja rakennepolitiikkaan, molemmissa pitää keskittyä kestävän kasvuun, koska se on ratkaisevan tärkeää EUlle se on kaikkein tärkein osa aluepolitiikan, koska vain kestävä kasvu voi tässä auttaa. A kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igen. Kiitoksia. Ähm, minä luonnollisesti äänestin kohesiomietinnön puolesta. Äänestin sen puolesta sillä minä tulen sellaista maasta, joka on ollut jäljessä Euroopan unionin tasosta ja periaatteessa me saatamme Unkarissa saada enemmän rahoitusta. Luonnollisesti kysymys on aina myös siitä, kuinka nämä rahat jaetaan. Unkari ei tunne, että epä tasa-arvoa tai eroja idän ja välillä tasapainotettaisiin ja korjattaisiin. Tähän on kaksi syytä tämä niin kutsuttu kolonisaatio, me tunnemme sen vaikutuksia, olemme tunteneet ennen ja jälkeen liittymiseen. Toisekseen toinen syy on se, että molemmilta puolilta neoliberaalit vallat ja Euroopan unioni imevät oman energiamme ja myöskin omat oligarkkimme te- tekevät näin. He jakavat Unkarin resurssit keskenään ja näin nämä ihmiset jakavat keskenään varat. Me haluamme Euroopan unionin tukea tähän. Doamna Makovei. Edustaja Makovei. Cuvântul. Nu, nu merge mi- mikrofon. Vaikuttaa siltä, että teidän mikrofoninne ei toimi. Sanoin, että me otamme äänestysselitykset eiliseltä ensin. Ja sitten sen jälkeen jatkamme tämän päivän äänestysselityksiin. Olkaa hyvä. Edustaja Etheridge, olkaa hyvä, yksi minuutti. Hän ei taida olla täällä paikalla. Edustaja Bokovic, hänkään ei ole paikalla. Edustaja Maletic. Hän ei ole paikalla. Edustaja Kelly. Domnul Mami. Hän ei ole paikalla. Edustaja Mamikis, hän on paikalla. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, Mielelläni tuin herra Deutschen mietintöä, koska varmastikin voidaan sanoa, että Latvian kokemuksen mukaisesti näemme tässä kaksi prosessia, jotka ovat meneillään. kehitetään jälkeen näitä alueita. Ja ikävä kyllä kuitenkin nämä alueet tulevat menettämään myös tulevaisuudessa, koska apu ei riitä. Komissio pyrkii tekemään kaikensa, jotta leikattaisiin tätä kehityskuilua jäsenvaltioiden välillä ja luotan siihen, että mietintö auttaa tässä tärkeässä tehtävässä. Paljon kiitoksia. Seuraavana meillä on edustaja Haakin yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän erityisen tärkeä mietintö se tukee investointeja kasvuun ja työllisyyteen Euroopan unionissa. Aivan liian usein näemme, että investoinnit keskittyvät urbaanialueille ja kaupunkeihin eikä ajatella, että kehitystä pitäisi tasapainottaa ympäri Euroopan unionin. Vahvat maat vaativat vahvat alueet ja vahva Euroopan unioni tarvitsee vahvat jäsenmaat. Kohesiopolitiikka on päävälineemme, jolla voimme tukea alueita ja se vie vain yhden pienen osan budjetistamme. Jos tuemme kasvua ja työllisyyttä alueilla ja maakunnissa, meidän täytyy aivan ehdottomasti varmistaa se, että me saamme alueellisen ja maaseutualueellisen laajakaistan käyttöön. Meillä ei voi olla digitaaliunionia, ellei digitaalityön kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on täysin välttämätöntä. Esimerkiksi Irlannissa meillä ei ole pääsyä digitaaliteknologiaan ympäri maan. Siksi tasapainoinen aluekehitys ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat aivan merkityksettömiä meille. Damna Nina Gill Paljon kiitoksia edustaja Nina Gill Itädellä paikalla. Edustaja Pospisel, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta stárnutí. Jsem přesvědčen, že senior... Arvioidaan aktiivista ikääntymistä ja siitä pidettyä vuotta. Olen vakuuttunut siitä, että vanhempi väestö on olen osa yhteiskuntamme ja tämä vain tehostuu jatkossa. On tärkeää, että komissio tukee aktiivista ikääntymistä, tukee vanhemman väestön tietotaitoja, heidän heidän tietoteknisiä taitoja muun muassa pitää kehittää. Meidän pitää tukea perheitä, jotta he voivat integroida äh, sukulaisvanhukset paremmin oman elämänsä. Voidaan nähdä valtavia eroja jäsenvaltioiden välillä siinä, miten vanhuksia hoidetaan. Nämä erot eivät pelkästään liity sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin, vaan myös sellainen siihen mahdollisuuteen, joka vanhemmalla väestöllä on yleensä tulla pärjätä. Toivon, että tällaiset aktiiviset ohjelmat jatkuvat ja tämä mietintö ei varmaankaan ole viimeinen sana tästä asiasta. Kiitos. Haluaisin korjata jotakin. Haluaisin kertoa teille, että juuri nyt me käymme läpi edustaja Kukanin mietinnön äänestysselityksiä, niin että kaikki nyt tietäisivät, mitä tapahtuu. Edustaja Bogovic, olkaa hyvä. No. Forenza. No, no, no, no. Oh. It's Mr. Bogovic. Ei, edustaja Bogovic. Hän ei ole paikalla. Edustaja Zaborska. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ďakujem, pán predseda. Európsky... Kiitos. Eurooppalainen eh, aktiivisen ikääntymisen teemavuosi osoittaa, miten tärkeätä ikääntyneet ihmiset ovat yhteiskunnassa. Kukanin mietinnössä kiinnittää huomiota myös naisten eläkkeiden äh, suuruuteen, koska suuruuteen vaikuttaa negatiivisesti äitiys. Ja tässä tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. On epäoikeudenmukaista ja väärin, että meidän yhteiskuntamme rankaisee naisia, koska kaikki vauraushan riippuu suoraan tulevista sukupuolista mutta sukupolvista. Nämä tulevat sukupolvethan ovat äitien kasvattamia ja synnyttämiä, joten sen vuoksi minä odotankin nopeita ja konkreettisia ehdotuksia ja samanaikaisesti odotan, että Euroopan parlamentti hyväksyy minun ehdotukseni ja että tästä tulisi solidaarisuutta sukupolvien väliin. No este. Domnul Mamikins, un minut Keli ei ole paikalla. Edustaja Mamikin syksy minut, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Olin erittäin tyytyväinen, kun pääsin äänestämään edustaja Kukanin mietinnön puolesta, sillä Euroopan unionin todellisuus heijastuu mietinnössä. Väestö ikääntyy ja me tarvitsemme solidaarisuutta. Se on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Vuonna 2015 keski-ikä väestössä on jo yli 50. Jo. Meidän täytyy tehdä jotakin terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi. Meillä on myöskin paljon teoksia, jotka käsittelevät tuottavuuden parantamista, mutta erityisesti minun maassani Latviassa, missä ikääntyminen etenee nopeasti, me tarvitsemme nopeita toimia er- Euroopan unionin tasolla myöskin. Kiitoksia edustaja Haakin, yksi minuutti. Äänestin mietinnön puolesta aktiivisesta ikääntymisestä ja sukupolvien välistä solidaisuudesta. Tämä aktiivisuus liittyy moniin kysymyksiin, terveyteen, syrjinnän vastaisuuteen, aikuiskoulutukseen, pitkäaikaishoitoon, liikennemahdollisuuksiin. Tässä myös pyritään auttamaan omaishoitajia ja parantamaan eläkkeitä, mutta kyse ei ole vain aktiivista ikääntymisestä, vaan myös solidaarisuudesta sukupolvien välillä. Ja me elämme täältä parlamentissa vahvan viestin, lähetämme vahvan viestin, kun vetäisimme komission, että se arvioisi, missä määrin voidaan toteuttaa ja missä varten tulee lisäarvoa uudesta eurooppalaisesta rahoitusinstrumentista, jolla pyritään takaamaan minimitulotaso kaikille EU-kansalaiset, jotka elävät köyhyyslain alapuolella. Vaikkakin tämä asia tietysti kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, mutta kuitenkin jos lisäarvoa syntyy, tälle välineelle, niin silloin ainakin parlamentin pitää saada tämä tietää. Sitten viitataan myös siihen seikkaan, että pahoittelemme sitä tilannetta, missä ihmisten työllisyysjärjestys tulee epävarmempi ja tämä koskee erityisesti kaikkia, mutta varsinkin nuoria. Äh, domnul Polčak, äh, un minut. Edustaja Polčak, yksi minuutti. Já jsem rovněž podpořil äh, tuto zprávu pana... Kiitoksia puhemies. Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä solidaarisuus ikäpolvien välillä on mielestäni yksi kaikkein tärkeimpiä periaatteita, tärkeimpiä mahdollisuuksia, joka meillä on yhteiskuntiemme terveen kehityksen tukemiseksi. Meidän täytyy tunnistaa ne haasteet, joita meillä on. Ikääntyminen on demografinen tosiasia. Se on tosiasia. Ja jos suurin osa meistä sanoo, että haluaa tukea nuoria perheitä, meidän täytyy myöskin tukea vanhempia perheitä. Ja minä tuen vanhempia perheitä. Toisin sanottuna meidän täytyy tukea perheitä, jotta he voivat elää yhdessä mahdollisimman pitkään, niin että meillä olisi kaiken tyyppisiä palveluita saatavilla jotka tekevät mahdolliseksi toimia niin, ettei vanhe, vanhoja ikääntyneitä vanhempia laiteta hoitolaitokseen jonnekin. Ehkä he voisivat välillä käydä jossakin laitoksessa, mutta sitten palaisivat koteen, kotiin. Tämä olisi hyvä solidaarisuudesta esimerkki. Wim van den... Kiitoksia Wim van de Kampin mietintöön. Siirrymme seuraavaksi. annan nyt edustaja Lopesille puheenvuoron, olkaa hyvä. Hän ei tarvitse olla täällä paikalla. Edustaja Seymour. Hänkään ei ole paikalla. Edustaja Kelly ei myöskään paikalla. Edustaja Mamikins, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä tuin tätä mietintöä. Minusta on hyvin tärkeää, tämä on hyvin tärkeää. Liikenteen valkoinen kirja antaa meille strategiset, strategisen vision siitä, mitä, millä tavalla liikenne hoituu ympäri Euroopan. Täytyy huomioida myös globalisoitumisen monimutkaisuus ja se, että meidän täytyy saada meidän liikenteemme vauhtiin jälleen ja siinä liikenteellä on merkittävä rooli. Ja sen vuoksi kehotamme komissiota ryhtymään erityisiin toimenpiteisiin, jotta tämä strateginen visio voitaisiin kourin tuntuvalla tavalla toteuttaa niin, että saadaan todellinen eurooppalainen, Euroopan laajuinen verkosto. Domnul Lundgren. Edustaja Lundgren ei paikalla. Siirrymme nyt äänestysselityksiin koskien Vosenbergin mietintöä. Ja annan nyt edustaja Soidrovalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. Předsedo, chtěla bych říct, že jsem podpořila zprávu paní Vosenberg, protože... Kiitoksia puhemies. Olin tämän mietinnön puolesta, koska minun mielestäni esittelijä on tehnyt hienoa työtä ja olen sisällöstä ihan samaa mieltä. Me jatkuvasti puhumme sukupuolten välistä tasa-arvosta, mutta käytännössä kuitenkin näemme, että tasa-arvo ei useinkaan toteudu käytännössä. Stereotypiat johtavat siihen, että ei olekaan tarpeeksi naisia esimerkiksi teknologian ja tieteen aloilla. Tässä mietinnössä pyritään poistamaan näkymättömiä esteitä, jotka estävät naisten uraa näillä sektoreilla. Me haluaisimme harmonisoida, sovittaa yhteen tieteessäkin perhe- ja työelämän. On toimenpiteitä, joiden kautta naiset pystyvät palaamaan ammatillisen elämänsä ilman, että jäävät jälkeen. Haluaisin kiittää esittelijä. Donna Zidnanska. Kiitoksia. Edustaja Zidnanska ei paikalla. Edustaja Forenza, olkaa hyvä. Ho votato con convinzione e a supporto minä äänestin äh, ehdottomasti tällaisen tekstin puolesta, jossa kehotetaan meitä miettimään, miten hankalaa on, kun naisille on lasikatto, tiede ja yliopistosektoreilla. Minä tunnen tämän omasta kokemuksestani erinomaisen hyvin. Minä olen ollut tutkimusassistenttina. Minä ehdottomasti haluaisin poistaa tällaiset esteet, jotka liittyvät puhtaasti sukupuoliseen syrjintään ja jotka yhä vielä vaikuttavat yliopistorakenteisiin. Pitää hyvin selkeästi sanoa, että varsinkin eh, yliopiston työolosuhteet ovat eh, vaikuttaneet eh, nuoriin naisiin tällä alalla ja sen vuoksi täytyy voida vaikuttaa tähän syrjintään varsinkin kun on kysymys valtionomistamista yliopistoista. Tämä on tärkeä väline. Paljon kiitoksia. Minäkin olen aikoinani tutkija. Nina Gill, olkaa hyvä. Hän ei ole vieläkään paikalla. Edustaja Parker. Eh, no. Ei paikalla. Edustaja Haakin. Eh, Mr. Chair. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta ähm, naisten uran puolesta yliopistoissa ja tutkimuksessa. Erityisesti haluaisin viittaa Irlantiin, jossa tuomioistuin viime viikon joulukuussa totesi, että Michelle Skeffingenin tapauksessa oli tapahtunut suoraa ja epäsuoraa syrjintää naisia vastaan, kun he hakivat yliopiston korkeaan tehtävään. Tämä ei ole viimeinen eikä ainut tapa, tapahtuma Iranissa. Iranin yliopistoissa tämä on yleistä. Vain 10 prosenttia ähm, yliopiston korkeimmista viroista oli vuonna 2009 naisen täyttämä. Äh, Irlanti on Maltan jälkeen huonoimmalla sijalla tässä suhteessa. tämän vuoksi tämä aloite on erittäin tervetullut ja eräitä aloitteita, joita olemme tehneet tilanteen korjaamiseksi. Sukupuolinäkökulman huomioon ottava talousarvion laatiminen, sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen julkisen rahoituksen päätöksiä tehtäessä akatemioissa, yliopistoilla ja tutkimuksissa on erittäin tärkeää. Kiitoksia. Morva, olkaa hyvä. Siis Minä tuin tätä mietintöä naisten urakehityksestä, tieteen alalla ja yliopistoista. Miksi? Kerron teille järkyttävän esimerkin. Tänä päivänä EU:ssa ja Unkarissa yli puolet äh, valmistuneista on äh, naisia, 51 prosenttia. Mitä tulee kuitenkin äh, yliopistojen johtajiin, niin naisia on 10 prosenttia. Ja tämä luku saattaa olla Unkarissa jopa vielä alempi. Toinen asia tässä mietinnössä, jota haluaisin tuoda esiin, on tohtori, tut, opiskelijoiden määrä ja naiset heistä. Liian moni naisista luopuu tieteellisestä urastaan sen jälkeen, kun he ovat saaneet tohtorin tutkintonsa johtuen juuri lasten saamisesta. Tämä ei ole luonnollista, eikä ole luonnollista, että meillä on niin vähän yliopiston naispuolisia rehtoreita. Meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan ja ne, jotka tästä kärsivät, kirjoittakaa tästä sähköpostia. Eh, Kiitoksia. Edustaja Kelly ei ole paikalla. Edustaja Pyhne, olkaa hyvä. Natürlich Luonnollisesti eh, yhtäläinen kohtelu ja yhtäläinen arvostus on erittäin tärkeää, mutta Rodriguezin ja Fossenbergenin mietinnöt eivät kuitenkaan johda siihen, että tasa-arvo saavutettaisiin. Yliopistotutkinto esimerkiksi luonnontieteissä ei ole asia, joka valitsee sen vuoksi, että sitä mainostettaisiin, vaan tällainen Tällaiset opinnot ovat todella kovaa työtä. Se ei ole mitään retkeilyä, vaan se on vain niille ihmisille, jotka ovat alalla päteviä. Me näemme hyvin paljon tutkintonsa keskeyttäviä, opintonsa keskeyttäviä nimenomaan tieteiden alalla. Tämä vaatii todella suurta panostusta, joka ei, joka valitsee suuntauksen vain mainostamisen takia. Se, että keskeyttää opintonsa, tämä johtaa ajan ja rahan hukkaan ja sen vuoksi minusta tämä mietintö on vastuuton, eikä tämä ainakaan auta nuoria naisia heidän tiellään. Domna Petir. Paljon kiitoksia. Puhemies, meidän toinen. Puhemies, paljon puhuttu tasa-arvosta meistä naisten välillä, mutta edelleenkin junnaamme paikallamme. Lisäksi naiset ovat poistamassa esteitä edestään päivittäin luoden uusia mahdollisuuksia, mutta vieläkin on sellainen vaikutelma, että he jotenkin ovat vähemmän arvoisia kuin miehet. Esimerkiksi yritysmaailman usein heitä suljettu, vaikka he ehkä ovat lahjakkaampia kuin miehet. Kyllä pääsevät näihin tehtäviin. Nämä näkymättävät esteet perustuvat yhteiskunnan kokonaisuudessaan luomiin esteisiin. Meidän pitää rohkaista naisia ennen kaikkea, jotta he luottaisivat itsensä enemmän, koska he voivat kyllä saavuttaa varsin paljon ja onnistuvat yhdistämään perhe- ja työelämänsä ja olemaan johtotehtävissä. Meidän pitää varmistaa, että yhtäläiset olosuhteet koskevat niin naisia kuin miehiäkin, mitä tulee palkkaan, palkkaukseen, yrännyksiin, mutta ratkaisu löytyy pääasiassa siitä, että yhteiskunnan näkemykset asiassa muuttuvat. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme äänestysselityksiin koskien maahanmuutto- ja pakolaisasioita. Ei, anteeksi, puhemies korjaa. Meillä on ensin Rodriguezin mietintö. Seuraavana von Staat. Hän ei taida olla paikalla.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 Valitettavasti tämä mietintö käsittelee tyttöjen voimaannuttamista koulutuksessa Euroopan unionissa oli jotakin, mitä minä en voi tukea, vaikka otsikko kuulostaa oikein hyvältä. Mietinnössä itsessään on monia ongelmia. Usein ne ovat epäsuorasti ristiriidassa Euroopan unionin perusopimusten kanssa ja ne loukkaavat äh, oikeutta koulutukseen, seksuaalivalistukseen ja niin edespäin. Vaikka tässä on jonkin verran tärkeää tietoa, mitään uutta tämä teksti ei tuo eikä mitään käytännönläheisiä ratkaisuja. Luonnollisesti jokainen järkevä ihminen pitää miehiä ja naisia tasa-arvoisia, mutta myöskin on sitä mieltä, että heillä täytyy olla samat mahdollisuudet hyvä koulutus on toimivan yhteiskunnan perusta ja tiedämme, että tyttöjen ja naisten koulutuksessa on paljon parantamisen varaa, mutta tämä ei ole tapa parantaa koulutusta. Arvoisa kollega esimerkiksi ehdottaa pakollista seksuaalivalistusta kouluihin. Tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden toimivallan alaa. Minä olen hyvin tyytyväinen siitä, että tämä ei ole sitova teksti, eikä jäsenmaiden täydystä aina hyväksyä. Kiitoksia. Edustaja Sitanska ei ole paikalla. Edustaja Forenza. Ante, äh... Kiitos puhemies. Suurella tyytyväisyydellä olen nähnyt, että tämä mietintö, jota todellakin halusin tukea, on hyväksytty. Euroopan parlamentissa olemme nähneet että jälleen kerran hyökkätään sukupuoliteorioita vastaan. Minusta tämä pelko on askel takaisin keskiaikaan ja olen iloinen siitä, että tämä teksti hyväksyttiin, koska nyt me voimme välttää tämän loikkauksen taaksepäin ajassa. Se, että op oppii koulussa jo tunteista ja seksuaalisuudesta on tärkeää ja sen kuuluukin olla integroitu osa EUn politiikkaa, kun pyritään äh, välttämään äh, homofobioita ja, ja äh, syrjintää. Toivon todellakin, että tällaiset opinnot voidaan toteuttaa eri koululaitoksissa. No este, Parker Nu este. Edustaja Palkö ei ole paikalla. Edustaja Morvai taisi lähteä. Edustaja Seborska, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Ďakujem, pán predseda. Hlasovala som proti tejto správe, pretože každá rodina má právo žiť slobodne. Pane, kiitoksia puhemies. pre svoje deti vzdelá... Niin. Jokaisen, jokainen, jokaisen perheen täytyy itse voida valita lapsilleensa sellain, antaa sellaisen opin, että lapset osaavat elää oikealla tavalla. Oikeus kuuluu yleisiin oikeuksiin, samoin kuin myös lasten oikeuksiin. Sukupuoli termeille ei ole mitään määritelmiä. Me tarvitsemme aina kontekstin tälle määritelmälle. Tälle on useampia määritelmiä ja selityksiä ja sen vuoksi tällaista äh, termiä ei pitäisi käyttää. Ja sukupuoli-identiteetillä ei ole mitään taustaa todellisuudessa. Kysymys on ideologisesta rakenteesta, eikä sellaisella ole mitään paikkaa äh, lasten äh, oppivelvollisuusopetuksessa. Tämä vastustaa meidän lähtökohtiamme. Thank you, um, chair. Eh, kiitoksia. Tämä tyttöjen voimaannuttava koulutusta käsittelevä mietintö on jotakin, joka pitäisi eh, soittaa hälytyskelloja kaikkialla täällä parlamentissa. Me emme ole varmaankaan unohtaneet Malala hänen vahvaa viestiään koulutuksesta. Tieto on valtaa ja me elämme tietotaloudessa tuin tässä mietinnössä ehdotusta siitä, että Euroopan unioni äm, laajentaisi kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa ja että jäsenmaat ja Euroopan unioni tekisivät yhteistyötä. Tuen mielelläni ähm, seksuaalivalistusta kouluissa ja rohkaisen jäsenmaita tekemään ähm, toisen asteen koulutuksesta tämän tyyppisestä äh, valistuksesta pakollista. Luonnollisesti ikäryhmälle sopiva koulutus ja valistus on tässä avainkysymyksessä. kysymyksessä lapset ovat eh, tietoverkoissa ja kohtavat verkon hyvät ja huonot puolet. Meidän pitää valistaa heitä, sillä muutoin he eivät ole valmiita kohtaamaan sen, mitä näkevät siellä. Kiitoksia. Um. Paljon kiitoksia. Edustaja Buhner, olkaa hyvä. Hän taisi lähteä salista. Edustaja Petir. Kiitoksia puhemies tämä mietinnön hyväksyminen on häpeäksi. Tällaiset ideologiat olisi pitänyt unohtaa menneisyyteen. Ja sosiaaliset nyt haluavat sanoa näitä samoja arvoja meille uudestaan, yrittävät nähdä tämän lastensuojelun kontekstissa tässä antaa vanhemmille oikeutta kasvattaa lapsia ja jäsenvaltioilla ei ole enää oikeutta luoda omia opintosuunnitelmia kouluihin, että meidän pitää kysyä itseltään, mitä oikein on tulossa seuraavaksi, ja tietävätkö parlamentin jäsenet, minkälaisia arvoja äänestäjillä on. Minä äänestin vastaan, koska tämä on vastoin sitä Eurooppaa, johon minä uskon. Jatkossakin minä puolan Eurooppaa, joka pitää kiinni tuollaista ihmistä arvoista. Kiitoksia. Voimme siirtyä nyt tämän päivän äänestysselityksiin maahanmuutto- ja pakolaiskriisi Euroopassa. Ensimmäinen mietintö. Edustaja Forenzel paikalla. Edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä mietintää vastaan, koska minun mielestäni tämä perustuu väärälle filosofialle, kun tässä sanotaan, että Eurooppa kykenee ratkaisemaan maahanmuutto-ongelman eh, jakamalla maahanmuuttajat komission määritelmien kiintiöiden mukaan. Minusta maahanmuuttajien pitäisi saada mennä siihen maahan, jonka he haluavat, jonka he itse valitsevat. Ja sitten tämä maa itse päättää kansainvälisen lainsäädännön mukaan, ottaako se vastaan maahanmuuttajat vaiko ei. Ja meidän tulisi antaa tukea näille maahanmuuttajille joko taloudellista tai muuta. Mutta tällaiset pakolliset kiintiöt eivät ratkaise mitään. Tämä vain kaatai Schengenin. Tsekin tasavallassa äh, tällaiset mielipiteet ovat yhä vahvempia, kun äh, laittomat maahanmuuttajat vyöryvät äh, Euroopan lävitse. Schengenin vastaiset puheet vahvistuvat ja tätä minä en haluaisi. Sen vuoksi meidän pitäisi löytää toisenlainen politiikka. Edustaja Crespo he decidido apoyar... Eh, päätin tukea tätä mietintöä, koska loppujen lopuksi tässä meni läpi tarkistus meidän ryhmästämme, kun ajatellaan pakolaisleirejä, eh, ja nämä vaikutukset näkyvät myös Espanjassa ja toivottavasti voimme toimia esimerkkinä muulle Euroopalle. Yleensähän niissä Ihmiset, jotka ovat rakentaneet ensimmäisen uh, humanitaarisen avun verkon, jotta voitaisiin rajata hiukan tätä kriisiä, jota olemme läpikäymässä nyt. E, tämä on ratkaisevan tärkeä. Eilen Juncker puhui hienoja sanoja pakolaisista, solidarisuudesta, Euroopasta. Ongelma on kuitenkin se, että sanat, jos ei, tähän ei liity poliittista tahtoa ja tekoja, niin se on aivan tyhjä ja loppujen lopuksi ainoa, mitä jää jäljelle, ovat nämä laaksot eikä, tai muurit ei aikuisten voida korkeampia muureja rakentaa, vaan tarvitaan konkreettista todellista politiikkaa alhaalta ylöspäin, että voidaan tukea vastaanotossa ja että voidaan rakentaa erilaista Eurooppaa. Kiitos. Mutsumim, doamna Ždanoka. Paljon kiitoksia, edustaja Danuk. Also, I... Puhemies, kiitoksia. Minäkin äänestin tämän päätöslausuman puolesta mutta silti tämä on hyvin kaunis teksti, jolla ei kuitenkaan ole pohjaa. Ensimmäinen osa sanoa, että ennältä näkemätön määrä ihmisiä etsii turvaa Euroopasta, kun ihmisoikeusrikkomuksia, sota ja vainoa tapahtuu. Mutta mikä tämän kuohunnan näiden ongelmien takana on? On aivan selvää, että päätösohjelmassa ei ole mitään vastausta tähän kysymykseen. Monet niistä, jotka ovat nyt ministerejä tai puoluejohtajia ovat olleet mukana luomassa tätä epätasapainoa Afganistanissa, Irakissa ja Syyriassa, mutta nyt istuvatkin täällä parlamentissa ja he haluavat vältellä henkilökohtaista vastuustaan ja lykätä sen veromaksajien hartioille. Meidän täytyy kuitenkin olla inhimillisiä asenteistamme pakolaisia suhtaan, mutta nämä vastuulliset poliitikot eivät ansaitse samanlaista kunnioitusta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Haakin, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I supported this res- Kiitos puhemies. Minä tuin tätä päätöslauselmaa. Tämä on äh, vastaus äh, hätäapuvastaus tähän suuren humanitaariseen katastrofiin. Me emme voi kääntää selkäämme näille epätoivoisille maahanmuuttajille ja EUn täytyy löytää jonkinnäköinen äh, yhteinen kanta. Me uskoimme, että finanssikriisi oli testi Euroopalle. Se olikin toki, mutta nykyinen maahanmuuttokriisi on jopa suurempi testi. Kykenemmekö me nyt toimimaan inhimillisellä tavalla Muistutan äh, Paavi äh, Fransiksen äh, ajatuksista, Fransikuksen ajatuksista, että jokaisen pitäisi ottaa vastaan joku. Ja kaikki kansalaisjärjestöt, yksilöt ja paikalliset yhteisöt, jotka ottavat näitä pakolaisia vastaan. Meidän täytyy kuitenkin luoda lailliset ja turvalliset reitit Eurooppaan, ehkäpä sinisen kortin avulla. Meidän täytyy molemmilla tavoilla kyetä työskentelemään ihmissalakuljettajia vastaan. Meidän täytyy tehdä töitä myös pakolaisleireissä ja saada aikaan turvallisia alueita. Edustaja Baltso. Puhemies, kiitoksia. Päätöslauselma maahanmuutosta muuttoliikestä osoittaa, että EU pystyy ratkaisemaan muuttokriisiä. Ja itse asiassa, kun lukee tätä tekstiä, ja ajattelee tiettyjen valtionpäämiehen lausuntoja, niin tämä on tavallaan avoin kutsu maahanmuuttajille. Eivät he ole pakolaisia, vaan laittomia maahanmuuttajia. Nyt heitä on satoja tuhansia, myöhemmin miljoonia. Unkarissa tähän mennessä yli 195 000 rajan ylitystä, laitonta ylitystä on tapahtunut. Tämä todella järkyttää paikallista väestöä. Unkarin hallitus kautta estää toimimasta vanhentuneet säännöt, jotka pitäisi hylätä. Se on ainoa tapa, miten voidaan Unkarissa turvata suvereenisuus ja Schengenin rajat. Äh, kriisin äh, ratkaisussa humanitaariset kysymykset pitää tietysti ottaa huomioon, mutta meidän ei pidä unohtaa pääperiaatetta Eurooppa kuuluu eurooppalaisille. Mitsi. Edustaja Mitsi lampedusa u għadna biżżejjed paroli rridu paroli. sadat ovat palanneet. Ja kuitenkin edelleen ihmisiä kuolee, kuten Lampedusalla aikaisemmin, aina vaan puhutaan ja puhutaan enemmän ja enemmän. Herra Juncker sanoi tämän eilen selvästi ja osoitin hänelle kyllä tästä suosiolle, Me esitämme paljon retoriikkaa suu täynnä puhetta, mutta nuoret ja lapset, jotka kuolemat ja taistelevat elämänsä puolesta ja pakenevat vainoa ja sotaa, onko tämä sitä Eurooppaa, mitä me haluamme, kun näemme, että tämä on pelkkää paperitiikeri, Eurooppa ei osoita solidaarisuutta. Me tarvitsemme yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa vain näin. Eurooppa voi ottaa vastaan arvokkaalla tavalla ihmiset, jotka tätä tarvitsevat, joilla on myös oikeus tällaiseen arvokkaaseen vastaanottoon. Pitää tietysti ottaa huomioon myös maiden koko, jotka ottavat vastaan maahanmuuttajia. Kiitoksia edustaja Mamikin. Kiitoksia puhemies. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan unionilla pitää olla kattava mekanismi pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi, sillä tämä on jatkuvasti esityslistalla. Väliaikainen lähestymistapa ei riitä. Me tarvitsemme yhteistä muuttopolitiikkaa ja pakolaispolitiikkaa. Itse asiassa kriisi vaikuttaa negatiivisesti Euroopan integraation, ellei me, me tee kovasti töitä yhdessä sen ratkaisemiseksi. Meillä on ollut talouskriisi, nyt meillä on pakolaiskriisi. Pikkuhiljaa siirrymme kohti yhteistä turvapaikanhakujärjestelmää. Ilman sitä emme pääse mihinkään, meidän täytyy toimia. Hänen. Edustaja Hänen. Kiitoksia puhemies. Euroopan komission ehdotus kiintiöiksi ei ole kestävällä pohjalla, ei moraalista eikä käytännöstäkään ajatellen puhdistuspakolaisista. Siis Moraalinen velvoite on, että ihmiset EU-ssa eivät tarvitse eniten, kipeämmin tarvitse. Jos ajattelemme todellakin syrjäisiä Mm, pakolaisia, mikä minkälainen Schengenistä, Schengenistä ottaisimme ihmisiä suoraan äh, leiristä. Kun ihmiset ovat tehneet tämän matkan suhteellisen turvallisiin Eurooppaan, me palkitsemme juuri heitä ja myös ihmiskauppiaita. Ja äh, tavallaan annamme maahanmuuttopolitiikan heidän käsiin. Tässä on myös käytännön vaikutus ja kiintiöitä ei voi olla ja samalla olisi vapaa liikkuvuusvallalla. Enemmän tai myöhemmin nämä pakolaiset saavat matkustusasiakirjoja ja sitten nämä kaksi asiaa eivät sovi keskenään yhteen pitkällä aikavälillä Schengen niin kuin eurokin oli tällainen hyvä sään ratkaisu. Kumpikaan ei ole selviytynyt ensimmäisestä kriisistä, niin toimivat ihan hyvin silloin, kun aurinko paistoi ja ovat murentuneet sitten tämän jälkeen. EUn monumentaaliset pyrkimykset ovat murskana ja ovat murentuneet erämaan hiekkaan. Kiitos. Morvai Kiitoksia. Edustaja Morva ei ole paikalla enää. Edustaja Soitova. Vážený pane místopředsedo, tuto... Kiitos, eh, En voinut tukea tätä mietintöä, koska jälleen kerran se sisältää suosituksia tai vaatimuksia tai miksi miksikä ikinä niitä nyt sitten haluaa kutsua pakollisista kiintiöistä pakolaisten sijoittamiseksi. Tämä on malli, josta pitäisi tulla standardiratkaisu ja minun mielestäni se ei ole hyväksyttävää. Jäsenvaltioilla täytyy olla se vaihtoehto, että ne voivat keskenään vapaaehtoisesti sopia asiasta. Heille ei voisa sanella, kuinka paljon pakolaisia heidän pitää ottaa vastaan. Jopa Tsekin tasavalta ottaa vastaan nyt pakolaisia. Kaikkien täytyy osoittaa solidaarisuutta, mutta osoittaa myös solidaarisuutta omia kansalaisiamme suuntaan. Kiintiöiden käyttäminen ei ole vaihtoehto ja olen iloinen siitä, että vihdoin on tehty toinenkinlainen ehdotus siitä, että paremmin turvataan EUn ulkorajat ja samanaikaisesti autetaan pakolaisia konfliktin juurella luomalla paremmat ja turvallisemmat olosuhteet turvallisemmissa maissa. Kiitos. Ilmeisesti edustaja Peti paikalla. Edustaja Kovan. Mr. Vice Chairman. Kiitoksia varapuhemies. Kukaan ja vähiten minä voi olla liikuttumatta nähdessään turkkilaisella rannalla kuolleen pienen lapsen. Tämän parlamentin jäsenet ovat olleet aivan tolaltaan ja tunteneet sympatiaa, mutta meidän täytyy löytää käytännönläheinen ratkaisu tähän ongelmaan. Me emme ole pyrkineet tätä suurimmaksi osaksi taloudellista pakolaisuutta pysäyttämään, ja se aiheuttaa vielä enemmän muuttoliikettä ja enemmän kuolemantapauksia. Miksi me emme näe islamilaisilla valtioita, jotka perustaisivat äh, hyviä pakolaisleirejä muslimitovereilleen alueelleen niin, että nämä voisivat sitten palata kotimaahan, kun ongelma on ratkennut. Ja heidän on pakko sitten lähteä näillä huonoilla kumiveneillä ympäri merta pakoon. Tämä on pöyristyttävää. Minä välitän suuresti ihmisten hädästä, mutta myöskin välitän omien kansalaisteni oikeudesta saada työpaikka ja meidän täytyy ratkaista tämä ongelma Lähi-idässä. lähi täytyy maksaa itse omista ongelmistaan. Uh, äh, Wolf. Thank you. Edustaja Wolf. Human puhemies, kaikilla on oikeus elämään, elintarvikkeisiin, vaatteisiin, suojaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus liikkumavapauteen, asumisvapauteen, oman valtion rajojen sisällä. Jokaisella ihmisellä hyvistä syistä hänen pitäisi voida asettautua myös muuhun, johonkin toiseen maahan se, että hän on tietyn maan kansalainen, ei ota häneltä pois jäsenyyttä äh, ihmiskunnassa. Nämä periaatteet ovat ihan samoja niiden, jotka pyrkivät käsittelemään näitä monimutkaisia maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksiä valinnoimaan niitä. Samoin ne, jotka ovat äänestäneet parlamentissa tänään ja vaatineet kiintiöitä, joista jotkut valitut päättävät. Me pyrimme kuitenkin löytämään ratkaisuja, joissa otetaan huomioon tämänhetkisten kansalaisten resurssit ja heikoistut vaikutukset myös huomioon. Samoin kansainväliset politiikat emme käytä rasistista kieltä tai muukalaisvihaa vihaa täyttävää kieltä heitä kohtaan, jotka ovat erilaisia kuin me. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt päätöslauselmaan, josta äänestettiin tänään Euroopan unionin rooli lähinnä rauhanprosessissa. Edustaja Popsisilla on ensimmäinen puheenvuoro, hän on paikalla. Edustaja Paltso ei ole paikalla. Hän on täällä. Anteeksi, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos. EUlla e on aktiivinen rooli Lähi-idän rauhanprosessissa. Olen samaa mieltä näistä ponnisteluista sekä Israelille että Palestiinalla on tiettyjä tehtäviä, jotta saavutetaan rauha. Minusta kuitenkin päätöslausumasta puuttuu tiettyjä asioita. EUn tulisi pyytää tai vaatia Isiksen poistamista länsirannalta ja samoin myös poistaa äh, nämä joukkorangaistukset ja myös äh, vangitut olisi vapautettava ja sen lisäksi EU tulisi myös tuomita kaikki äh, väkivaltateot siirtolaisia kohtaan. Mutta en kuitenkaan kyennyt tämän, tämän puolesta äänestämään. Edustaja Mamikin. Um, uh, Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia puhemies. EU on tukenut ainetta kahden valtion ratkaisua. Se on ainoa tapa sodasta rauhaan palestiinalaisten ja israelilaisten välillä. Jos kunnioitetaan 67 vuoden rajoja ja Jerusalem olisi molempien valtioiden pääkaupunki käytännössä tämmöisen käytännöllinen ratkaisu ajatellen molempien maiden tulevaisuutta. Ikävä kyllä tällä hetkellä keskustelut osapuolten kesken ovat eh, kohdanneet esteitä. Rova Mogherinin, Mogherinin aktiivisen roolin pitäisi auttaa mm, unionia saamaan aikaan jatkuvuutta neuvotteluihin lähi rauhanprosessissa. Mr. Deputy Hyvä varapuhemies, me olemme kaikki ihmisiä ja ihmisinä me yliarvioimme oman roolimme tapahtumissa. Me korostamme sitä, että maahanmuuttokriisi on meidän vastuutamme sen sijaan, että se olisi islamilaisen valtion tai Assadin syytä. Ja me kuvittelemme, että tämä on kriisi, joka meidän pitäisi jotenkin ratkaista. Todellisuus on kuitenkin se, että meidän mahdollisuutemme vaikuttaa positiivisella tavalla tilanteeseen on hyvin pieni. Se ei ole nolla, mutta se on pieni. Tämän kyseisen alueen ihmisten pitäisi löytää sopimus ja ratkaisuja. He etenevät sitä kohti he alkavat olla samaa mieltä siinä, että joitakin maa-alueen vaihtoja voitaisiin tehdä, rajoja muuttaa. Ja siksi on virhe Euroopan unionilta tässä tekstissä toikkaroida paikalle ja kuvitella, että 1962 kaksi rajat olisivat lopulliset rajat ja että tämä on lopullinen tulos. Neuvottelut jatkuvat yhä, eikä tämä ole tapa saattaa kaksi osapuolta lähemmäs toisiaan. Ei, ei tässä aina ole kyse meistä. Damna Morvai nu, nu e. Edustaja Morvai ei ole paikalla. Edustaja Petir ei ole paikalla enää. Siirrymme nyt seuraavaan mm, päätöslauselmaan valko tilanne. Pospisil ei ole paikalla. Momikin, olkaa hyvä. Kiitos. Äh, EUn ja valko suhteet ovat parantuneet. Ensinnäkin on äh, poliittisten vankien vapauttaminen sekä Itä-Ukrainan konfliktin liennytys. Me olemme Euroopan unionin pitäisi välttää, välttää uutta kylmää sotaa. Me, meidän pitäisi tarkastella, hyvät kollegat, myös äh, sitä, mitä me voisimme vielä tehdä sen vuoksi, että nämä suhteet ovat kuitenkin hyvin äh, tärkeät. Niillä on potentiaalia. Edustaja Belarus has decided to go. Kiitoksia. valko on päättänyt kyllä mennä uuteen suuntaan, niin kuin Venäjällä ja Ukrainassa, jos voin lainata 1800 luvan ter- terminologiaa, sisäinen kiista slavofiilien ja länsimielisten välillä ja länsi ei tässä nyt pärjää, jos Venäjä on niin itsenäinen valtio ja on päättänyt ikävä kyllä valita tämän autokratian tien ja kes, keskihallinnon eikä puolla henkilökohtaista riippumattomuutta. Meidän pitäisi tässäkin noudattaa ottaa huomioon rajoitukset vaikuttaa. Juurikaan emme voi tehdä mitään muuta kuin pyytää. <clears throat> Damna Harkin. Paljon kiitoksia edustaja Haakin. Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä valko koskevaa päätöslauselmaa, mutta haluaisin selittää yhden äänestykseni koskien tarkistusta yksi. Tämä tarkistus käsittelee huolia siitä, että Asvitsin ollaan rakentamassa ydinvoimalaa ja pyydetään, että valko päättää tämän rakennushankkeen ennen kuin täysin riippumaton ympäristövaikutushanke arvio on tehty. Kaikilla mailla on oikeus päättää energiaa mutta tässä on kuitenkin kaksi tärkeää asiaa kyseessä. Ainakaan me emme ensinnäkään pyydä, että he päättävät tämän rakennusprojektin kokonaan, vaan pyydämme riippumatonta vaikutusten arviointia. Ja toiseksi tämä ydinvoimalla vaikuttaa aivan toisella tavalla, kuten esimerkiksi tuulivoimalla ydinvoimalla saattaa aiheuttaa haittaa rajojen ulkopuolelle ja siksi pyydänkin varovaisuuteen. Eu v-aș fi rugat să rămâneți în picioare. Now we move to the... Nyt siirrymme Veronika Lope Fontanien mietintöön. Yhteiskunnallinen er- yrittäjyys. Madame Haakin, olkaa hyvä. Minä äänestin tämän puolesta yhteiskunnallisen yrittäjyyden, sosiaalisen innovoinnin, työttömyyden torjunnassa. Noin 14 miljoonaa ihmistä on työttömänä unionissa ja sosiaalinen, yhteiskunnallinen yrittäjyys on hyvin tärkeää ei ainoastaan työllisyydelle, vaan myös mukaanottamiselle, yhteiskuntaan mukaanottamiseen, ympäristön suojelulle ja alueiden elämiselle. Tämä on erittäin tärkeää. Me hyvin usein kiinnitämme hyvin vähän huomiota näihin ei-voittoa tuottaviin sektoreihin. Kuten olen sanonut, minä vetoan jäsenvaltioihin, että he ottaisivat käyttöön julkiset hankintadirektiivin, jossa on sosiaalisia lausekkeita ja kriteereitä, joilla voidaan välttää sosiaalinen poissulkeminen, syrjäytyminen – ja huomioidaan työmarkkinoiden heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Jäsenvaltioiden täytyy myös saada tällaisia kontaktipisteitä tai yhden luukun palvelupisteitä, josta kaiken tuen saa. Edustajamme Mikins. Diemžēl Latvija tā saucamā sociāla ekonomika, kad uzņēmuma... Kiitos puhemies. Eli Latviassa sosiaalinen yrittäminen toimii ikävä kyllä sillä tavalla, että sitä on hyvin harvoin ei myöskään ole mitään selkeitä määritelmiä siitä, mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että komissio tukisi sellaisia yrityksiä, jotka toimivat sosiaalisektorilla koko EUn alueella myös. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on asia, jota voidaan tukea hyvin erilaisilla tavoilla – Esimerkiksi äh, Latviassa viranomaiset tietävät tästä hyvin vähän ja sen vuoksi olisi ihan loogista, että vaatisimme komissiolta enemmän aloitteita, jotta voitaisiin tukea ja äh, tavallaan herättää mielenkiintoa enemmän äh, yhteiskunnallista yrittäjyyttä vastaan. Kiitos. Just left. Kiitoksia edustaja Hänän lähti. It's not here. Edustaja Morva ei ole paikalla. Edustaja Petirkään ole paikalla. Joten siirrymme nyt viimeiseen mietintöön. Edustaja Labaljovan mietintöön ja pyydän, että edustaja Hakin, joka ei olekaan täällä. Anteeksi, Rouva Haakin. Meninpä sekaisin. Niin, puhemies. Olin iloinen voidessani tukea tätä rakentavassa hengessä rakentua kattavaa mietintöä. Siinä puhuttiin pätevyydestä, miten se sovitaan yhteen työpaikkojen kanssa ja tarpeen kanssa. Tässä on mukana kaikki tarvittavat palapelin palaset, tarvitaan, jotta taidot ja työpaikat löytävät toisensa. Meidän pitää saada aikaan kilpailukykyiset työmarkkinat, pitää ennakoida tulevaisuuden taitotarpeita, meidän pitää nähdä yhteys koulutuksen ja työllisyyden välillä, meidän täytyy eh, edistää liikkuvuutta ja kehittää yrittäjyyshenkeä. Ratkaisevan tärkeää on, että tuemme pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä ja ottaa tämä ajattele pienellä tavalla ensin lainsäädäntöön. Olen aivan tyytyväinen nähdessäni, että parlamentti äänesti tämän asian puolesta tänään. Ja tällaisena äh, rätyttävänä kysymyksenä tässä todetaan, että meidän täytyy tukea äh, syrjäytyneitä ryhmiä, onko se sitten vammaisista, nuorista tai vanhemmista työntekijöistä, jotta hekin saavat aikaan, niin saavat itse ihmisarvoista työtä. Kiitoksia edustaja González. Äänestin mietinnön puolesta, koska tässä tarvitaan vanhoja reseptejä. Tiedämme jo, että ne eivät toimi. Ne vain luovat, synnyttävät epävarmuutta, epävakautta, köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Kun me puhumme liikkuvuudesta, liikkuvuus tarkoittaa maasta muuttoa. Tämä tarkoittaa sitä joka kerta. Ennen, suuremman määrän ihmisiä pitää tarttua matkalaukkuunsa ja lähteä maastaan ikuiseksi. Tämä ei ole ratkaisu. Voiko, voiko näin ratkaista työttömyys? Tämä ratkaisu tarkoittaa sitä, että kaikkein eniten kärsineet, kriisistä kärsineet alueet menettävät mm, päävoi, henkilö, ihmisen voimavarassa jo me puolellamme epävakautta työsuhteissa, osa-aikaisuutta. Ongelmana ei ole se, että kansalaisemme eivät olisi tarpeeksi joustavia, jottei heillä olisi tarpeeksi koulutusta tai että heillä ei olisi tarpeeksi työllistettävyyttä. Ongelmana on se, että olemme tuhoamassa työllisyyttä, julkisia investointeja. Me tarvitsemme radikaalia uukäännöstä talouspolitiikkaan EU-ssa. Domnul Mamikins. Paljon kiitoksia edustaja Mammikin. Arvon kollegat, demografinen tilanne Euroopassa on hyvin monimutkainen. Yhteiskunta ikääntyy, jotta voisimme kehittää yhteiskuntaa, meidän täytyy työskennellä tuottavammin. Me tarvitsemme uudistuksia, tarvitsemme uusia työpaikkoja, mobiliteettia on parannettava ja monia muitakin toimenpiteitä on tehtävä. Minä tuen tätä mietintöä. Kun me ajattelemme työmarkkinoita meidän täytyy miettiä, minkälaisia uusia työpaikkoja kehitellään, minkälaisia ty- uusia työpaikkoja me haluamme ja minkälaisia ponnisteluita tähän tarvitaan. Kun me sen tiedämme, silloin me pystymme liittämään siihen mukaan muutakin. Meidän on vahvistettava sosiaalista vuoropuhelua ja parlamentin on äh, vaadittava komissiota aktiivisuutta. Domnus Shogor, Paljon kiitoksia. Edustaja Chobor ei ole paikalla. Edustaja Hanan lähti. Edustaja Morvaja on lähtenyt myöskin. Näin me pääsimme istuntomme päätökseen. Paljon kiitoksia hyvät kollegat. Ähm, pöytäkirjeistunnosta saadaan saataville ensi, seuraavan istunnon alkuun mennessä ellei mitään huomautuksia ole. Ja istunto on näin päättynyt. Kiitos.